Eli tervetuloa jälleen komission varapuheenjohtaja, korkea edustaja. Sitten seuraavaksi keskustelemme itäistä kumppanuutta käsittelevää huippukokousta 29. syyskuuta 2011. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, kun voin puhua parlamentissa nyt itäisen kumppanuuden huippukokouksen alla. Sehän järjestetään viikonlopulla Varsovassa. Parlamentti on jatkuvasti tukenut itäistä kumppanuutta ja te, puhemies, puhutte tilaisuudessa parlamentin nimissä – Pidän läsnäoloanne ja puheenvuoronne tervetulleena ja haluan kiittää teitä siitä työstä, jota olette tehneet itäisen kumppanuuden vahvistamiseksi. Naapurussuhteittemme vahvistaminen on päätavoitteemme. Olen todennut tämän jo kauteni alussa. Tämä on päätavoite unionissa – Itäiset kumppanimme ovat muuttuneet viimeisen 20 vuoden aikana dramaattisesti. Meidän on elintärkeää auttaa heitä tässä muutosprosessissa kohti demokratiaa ja markkinataloutta. Tämä prosessi ei ole heidän etujensa mukaista ainoastaan, vaan se on myös meidän etujemme mukaista. Se tehostaa meidän turvallisuuttamme ja vaurauttamme. Toukokuussa 2009 itäinen kumppanuuspuitteisto luotiin talousintegraation tukemiseksi kuuden maan kanssa, Armenian, Azerbaidžanin, valko Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa. Olemme saaneet jonkin verran edistystä viime eh, vuosien aikana. Olemme vahvistaneet kahdenvälisiä suhteita kumppaneittemme kanssa. Tänä vuonna haluamme saattaa neuvottelut päätökseen assosiaatiosopimuksesta Ukrainan kanssa vapaakauppa-alueen luomiseksi. Niin ikään pyrimme käynnistämään neuvottelut vapakauppa-alueesta Moldovan ja Georgian kanssa, kunhan ne ensin täyttävät ennakkoehdot. Lisäksi olemme lisänneet liikkuvuutta, olemme toteuttaneet viisumitoimintaohjelmaa Ukraina ja Moldovan kanssa ja viisumin helpottamissopimus tuli voimaan Georgian kanssa muutama kuukausi sitten. Aiomme käynnistää neuvottelut samalta perustalta Armenian, Azerbaidžanin ja valko kanssa lähitulevaisuudessa. Varsovassa vahvistetaan näitä suhteita. Kumppanuutemme ulottuu pidemmälle kuin pelkästään hallitusten välisiin suhteisiin. Haluamme kansojen yhteyksiä. Parlamentti haluaa tehostaa yhteyksiä itäisiin kumppaneihimme. Tätä osoittaa myös Euronest parlamentaarisen yleiskokouksen perustaminen. Kansalaisyhteiskunta ja liike-elämä ovat mukana tässä kumppanuudessa. Lisäksi viimeisen neljän vuoden aikana yli 2000 opiskelijaa ja yliopistoihmistä on ollut mukana itäisten kumppanu, itäisistä, kumppanuusmaista kumppanuusmaista äh, EUn tukemana opiskelemassa EU:ssa. Meillä on yhteinen vastuu ja tilivelvollisuus niin, että olemme sitoutuneita demokratian periaatteisiin, ihmisoikeuksiin ja vapauksiin. Puolassa emme jätä tilaa epäilyksille siitä, että EU tunnustaa kumppaniemme toiveet Eurooppa-näkymien avautumisesta niin, että ne voivat jatkaa tällä kestävällä demokratian tiellä. Itäinen kumppanuus toteutuu eri vaiheiden kautta poliittisen assosiaation ja taloudellisen integraation kautta EUn kanssa. Aiemmin tässä kuussa välitin selkeän viestin Ukrainalle. Korotin sitä, että demokraattisten kunnio- periaatteiden kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen mukaan luettuna riippumattomat tuomioistuin käsittelyt ovat pohjana jatkosuhteillemme. Erityisesti nostin esille huolemme Julia Timosenkon tapauksesta ja sen, että on suunnitelmissa palata aiempaan vaalijärjestelmään kansainvälisten neuvojen vastaisesti. Näitä viestejä jatkossakin välitämme, kehitämme suhteitamme, jotta päästään eteenpäin. Olemme olleet yksimielisiä äh, tuomioissamme äh, Valko-Venäjän tapahtumien suhteen viime, viime joulukuun presidentin vaaleissa ja sen jälkeen. Olemme toteuttaneet sanktioita valtakoneistoa vastaan ja olemme vaatineet poliittisten vankien vapauttamista. Samanaikaisesti olemme lisänneet apuamme Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle. Uudelleen tarkastelun jälkeen naapuruspolitiikassamme Stefan Fulen kanssa olemme todenneet, että tarvitaan EU, EUn toimintaan lisäehtoja niin, että myös kumppaniemme ponnistelut huomioidaan. Tämä tarkoittaa lisääntyvää taloudellista tukea, läheisempää poliittista yhteistyötä ja taloudellista integraatiota silloin, kun uudistuksiin ryhdytään. Puhumme periaatteesta more for more. Hyvin tärkeä osa tätä uutta naapuruuspolitiikkaa on tuki kansalaisjärjestöille. Mehän luomme kumppanuussuhteita myös kansalaisyhteiskunnan kanssa. Meillä on välineet käytössämme, meillä on naapuruuspolitiikan kansalaisyhteiskuntaväline käytössämme. Tuemme myös uutta välinettä European Endowment for Democracy. Olemme saaneet neuvoa molempien näiden välineiden käytöstä myös teiltä. Puhemies, konfliktit alueella Vuoristo-Karabahissa, Transnistriassa, Abhaasiassa ja Etelä-Ossetiassa ovat suuria esteitä edistykselle. Odotamme, että itäiset kumppanimme tekevät kaikkensa, jotta rauhan ratkaisu etenisi. Ja mekin olemme sitoutuneita ponnistelemaan äh, näiden haasteiden äh, kanssa konfliktien muodossa. Elokuussa neuvosto hyväksyi neuvostani Philip Leforin nimittämisen EUn erityisedustajaksi Etelä-Kaukasukselle ja Georgiaan. Hänen mandaattinsa sisältää myös rauhanomaisen ratkaisun neuvottelut konfliktin ratkaisemiseksi. Totta kai vuoristo on edelleenkin prioriteettiagendalla. Minskin ryhmän tuella käymme vuoropuhelua kaikkien kumppaneiden kanssa, jotta löydetään yhteinen ratkaisu. Meillä on kyky ja tahto ryhtyä toimiin konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Meillä on esimerkiksi Georgiassa seuranta ja olemme mukana Geneven kansainvälisissä neuvotteluissa. Transnistriassa olemme olleet varmistamassa sitä, että viralliset neuvottelut 5 plus 2 muodostelmassa aloitettiin 22. syyskuuta. Jatkossakin kannustamme neuvotteluprosessin etenemistä kaikkien osapuolten kanssa yhteistyön hengessä. Puhemies, me olemme kaikki sitoutuneita tekemään tästä huippukokouksesta menestyksen niin, että saamme läheisempiä suhteita ja uutta pontta itäisten kumppaneittemme ja naapurimme kanssa. Haluamme välittää voimakkaan viestin eh, sen suhteen, että heidän täytyy kehittää demokratiansa ja on varmistettava, että oikeusvaltion periaatteet toimivat myös käytännössä. Kiitos. Madam. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Sitten Elmar Brok EPPstä. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Herr Kommissar, ich Herra komission jäsen, hienoa, kun Rovaston sanoi, että itäinen politiikka on yhteisöpolitiikkaa. No, tästä voidaan tietenkin puhua vielä myöhemmin lisää. No, oli miten oli. Muutama huomio. Toivon, että Varsovan huippukokous tulee olemaan menestyssä. Toivottavasti siellä ilmapiiri on suotuisa ja huo- toivottavasti huolimatta siitä, että eri maiden kehityskulku on eri tasolla, esimerkiksi Valko-Venäjän tilanne on hankala. Siitä huolimatta saadaan aikaan monen välinen lähestymistapa, esimerkiksi vuorosta Karabahin ja konfliktin ratkaisemisen mahdollistamiseksi itäinen kumppanuus. Sen tarkoituksena on sitten ratkaista konflikteja ja tarkastaa yhteisiä intressejä ja myöskin taloudellisesta, taloudellinen ja poliittinen puoli yhteisestä kumppanista, niitä täytyy vahvistaa. Toivottavasti tässä onnistutaan. Olipa sitten kyse poliittisista kysymyksistä tai taloudellisista kysymyksistä. Toivottavasti ratkaisuja löydetään. Tärkeää on, että valko kaltainen maa pitää tärkeänä sitä, että kansallisyhteiskunta ja oppositiopuolueita vahvistetaan, niitä autetaan ja eurooppalainen Endowment for Democracy väline, mikäli ei ole vielä olemassa, täytyy pyrkiä edesauttamaan demokraatia ihmisoikeuksia muilla tavoin valtiollisen koneiston ohitse. Niin kauan kuin muuten ei voida puhua ihmisoikeuksista. Komissaari Fyyle, sanoin, että vielä yhden huomautuksen, joka liittyy viimeaikaisiin tapahtumiin. Minä kuulin, että ukrainalainen syyttäjä on tänä päivänä ryhtynyt toimiin Ukrainan rikoslain artiklan pohjalta, artiklan pohjalta, joka on peräisin Stalinin ajoilta ja johon ei ole tehty paljonkaan muutoksia Stalinin aikojen jälkeen. Hän on julistanut, tämä vaatinut seitsemän vuoden vankeustuomita Julia Timoshenkolle sekä miljardien dollareiden korvaukset vielä tähän päälle. Meidän täytyy nyt ottaa huomioon, että kyse ei pelkästään Timo Schenkosta tapauksesta, vaan 15-16 muustakin oppositio johtajasta. Mikäli perjantaihin mennessä asia ei ole saatu selvitettyä, minulla jäi sellainen mielikuva, että keskustelut Jankovicin ja Fyylen välillä sen suhteen, miten pitäisi reagoida tilanteeseen, mikäli tässä ei päästä eteenpäin, niin silloin meidänkin etuimme mukaista on, että asia saadaan ratkaista. Meidän täytyy tehdä selväksi, että kyse on maasta, jolla on jonkinlaiset eurooppalaiset näkymät, ja ainakin minimitasoa pitäisi demokratian sääntöä siellä kunnioittaa. On behalf of uh, socialists and Kiitoksia sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Svoboda. Danke, Herr Präsident, danke, Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. Puhuitte itäisestä kumppanuudesta ja kiitoksia myöskin Ylen sanoista. Meidän täytyy todellakin toimia vahvasti itäisessä kumppanuudessa ja myöskin yksittäisten maiden demokratiakehityksessä. Heti aluksi sanoisin, että itäisessä kumppanuudessa ei ole kyse mistään liittoutumasta Venäjää vastaan, vaan me haluamme edistää näiden maiden vapaata toimintaa he voisivat ottaa ehkä enemmän yhteyttä Eurooppaan ja toisaalta toisella puolella on Venäjä. Tämä koskee erityisesti Ukrainaa ja Ukrainahan on meille tärkeä kumppani ja toivotamme puolelle täyt- kaikkea menestystä tämän konferenssin osalta. Ukrainan kansa miettii nyt tätä kaasusopimusta Venäjän kanssa, mitä se on syntynyt. Miten Venäjästä on yhtäkkiä tullut, ennen se oli Timoshenkon vihollinen, nyt Timoshenkon ystävä. Venäjä siis puolustaa Timoshenkoa. Ja sitten hinta, josta oli neuvoteltu, ei ollut mitenkään kovin edullinen ukrainalaisille, vaan se voidaan nähdä aika kielteisenä asiana. Mutta on hyvin selkeitä kantoja minun poliittisessa ryhmässäni. Ja tällaiset kysymykset on käsiteltävä poliittisesti eikä tuomioistuimissa ja Ukrainan hallituksen presidentin kanta on selkeä. He haluavat löytää nyt jonkinlaisen ulospääsyn tästä tilanteesta. Timoshenkun tuomitseminen, no Stalin aikoihin näin olisi ehkä voinut tapahtua, no niin sanoit, siis 57, no mutta ihan sama. Stalin oli silloin jo aikaa, mutta oli oikeustilanne mikä tahansa. Ei voida hyväksyä sitä, että käytetään poliittisia tarkoitusperiä tuomioistuimissa. Korkea edustaja, me haluamme, että Ukraina on mahdollisimman lähellä EUta, mutta me haluamme demokraattisen Ukrainan, jossa poliittiset asiat toivotaan poliittisesti, ja toivottavasti myös Ukraina ymmärtää tämän ja lähtee tälle tielle. Kiitos. And uh, you are, you are... Kiitoksia, olitte kumpikin ihan oikeassa, kun mainitsitte komission jäsen Fyylen, eli kiitoksia, että olette paikalla seuraamassa keskustelua. Tehän vastaatte näistä lähimmistä naapureistamme. Ja seuraavaksi Gerbrandi Alderyhmästä. Dank u wel, voorzitter, meneer de commissaris en mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Puhemies, komission edustaja, komission jäsen, korkea edustaja. Sangoon vaaditaan kaksi, niin kuin sanonta kuuluu. Afrikassa ja lähi kumppaneiden kanssa on ollut hieman epäröivää tanssia, mutta joka tapauksessa etumme ovat yhteneväiset näillä alueilla, kunhan nyt tässä valtiin päästään. Euroopassa joskus on havaittavissa poliittisen tahdon puutetta ja jonkinlaista kylmäkiskoisuutta äh, suhteessa itäisiin kumppaneihin. Me kenties nyt tässä Ruotsi ja, Ruotsi ja Puola poikkeuksena. Meidän etumme mukaista on, on saada aikaiseksi vakaat naapurit, e, enkä tässä puhu pelkästään energiakysymyksestä. Haluaisin esittää Fylelle ja Astonelle kysymyksen tai oikeastaan vetomuksen niin, että todellakin päästäisiin syvempään vuoropuheluun. EU ei voi toimia, sitä, toimia pelkästään tanssin opettajana, vaan meidän todellakin pitää olla tarkasti kuunteleva kumppani olen huolissani kehityksestä Valko-Venäjässä, äh, Georgiassa. Meidän pitää sallia heidän mukaan tulonsa tanssilattialle. Täytyy sallia matkustus mahdollisuuksien parantuminen, tätäkin me tarvitsemme. Jos epäilyksiä on liikaa, niin tietenkään kukaan ei tanssilattialla pärjää. Näyttää siltä, että tilanne muuttuu, koska Turkki on siirtymässä Venäjän rinnalle. Syntyy uusia jakolinjoja. Pari viikkoa sitten täällä Strasbourgissa saimme ensimmäisiä kokemuksia Euronest-kokouksesta ja itäisistä kumppaneistamme siinä yhteydessä. Minä uskon tähän prosessiin ja katson, että meidän täytyy jatkossakin kuunnella toinen toistamme ja tästä saadaan jotakin kauniitakin lopputuloksia. Colleague Charles Tanok. Sitten EK-ryhmästä Tanok. Madam High Puhemies, korkea edustaja. Samalla kun EU ymmärrettävästi keskittyy keski- tai pikemminkin Pohjois-Afrikkaan ja lähi ei pidä unohtaa itäistä kumppanuutta. Ja sitä tapaa me voimme tukea näitä idän, idän itäisen alueen kuuden maan integraatiota. Demokraattiset rakenteet ovat rapautumassa ja oikeusvaltion periaate niin ikään, niin kuin on nähty esimerkiksi Julia Timoshenkon yhteydessä. Ja samanaikaisesti maa haluaa allekirjoittaa uuden sopimuksen Euroopan unionin kanssa. valko edelleenkin Lukashenkon diktatuurin alla ja kaukasuksen tilanne on huolestuttava. Venäjä edelleenkin miehittää Georgiaa ja jännitteet ovat kärjestyneet Azerbaidžanin ja Armenian välillä vuoristokarapahin osalta. Hienoa, että nyt on ryhdytty nimitetty, on nimitetty erityisedustaja näiden Puerkalin jähmettyneiden konfliktien ratkaisemiseksi, mutta Euronest kokouksessa havaittiin, kuinka artikla 49 mukaiset mahdollisuudet, jotka on annettu näille mukaan luottuna kaukosuksen maille, edellyttävät sitä, että kiista täytyy lopettaa, mutta tänä päivänä menettelyt ovat jähmettyneet paikoilleen. Euronest yhteistyö ei ole toiminut. Toivon todellakin, että Varsovan huippukokouksessa ei juututa samalla tavalla syyskuun 29. päivänä pikkuasioihin, vaan EU pikemminkin keskittyy pragmaattisen kysymyksen, kuten kaupan vapauttamisen ja viisumin vapausmenettelyihin. Tämä on tie eteenpäin, eikä niinkään pitäisi takertaa johonkin muihin pikkuseikkoihin. Uh, Kiitoksia. Pyydän anteeksi Doc Levitsiltä. En nähnyt, että tekin olette paikalla siellä toisessa rivissä. Eli tervetuloa puheenjohtajavaltion edustajat Euroopan parlamenttiin. Sitten Werner Schulz vihreistä. Herr Präsident, meine Damen und Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä more periaate itäisessä kumppanuudessa sitä pitäisi käyttää kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen. Kansainvälinen yhteiskunta tekee valtavaa työtä ja nyt on hetki, että kun meillä on yhteystä esimerkiksi valko opposition Eli pyytäisin nyt kirjallisesti Ashton ja komissionäisen Fyyle. Eli toimikaa sen puolesta, että tämä foorumi saa sihteeristön Brysseliin ja että sen työtä voidaan vahvistaa. Tällä hetkellä kaikki tapahtuu vain toimistossa ja nämä eri toimijat tällä toimistossa ovat aivan ylikuormitettuja. Meidän täytyy edetä asiassa ja tämä on tärkeä asia, se näkyy myöskin Euronest-kokouksissa. Kyseessä on alueellisista konflikteista, jotka estävät kehityksen, ja siksi konfliktien ratkaisulla pitäisi olla keskeinen rooli itäisessä naapuruuspolitiikassa, erityisesti kun ajatellaan Transnistriaa. Siellähän EU on vain tarkkailijana 5 plus 1 neuvotteluissa, eikä sitä ole hyväksytty sovittelijaksi. Varsovan kokouksen jälkeen voitte toivottavasti vaatia poliittisten vankien vapautusta ja sanoi, että muut kysymykset liittyvät siihen, ja myöskin Venäjän pitäisi olla vahvemmin mukana näiden ongelmien ratkaisussa. Kiitoksia. Hyvää iltaa, hyvät naiset herrat. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Gwen edustajalle Juri Mastalka. Yksi minuutti. Děkuji, pane předsedající arvoisa Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Meidän täytyy tukea kaikkea toimintaa, joka edesauttaa vakautta ja rauhaa Euroopassa. En kuitenkaan katso, että itäinen kumppanuus olisi täysin avoin. Huippukokouksen pitäisi vahvistaa yhtenäisyyttä Euroopassa eikä suinkaan eristää Venäjää. Olisin tyytyväinen, jos EUn edustajat ponnistelisivat Euroopan yhdistämiseksi, löytäisivät yhteisiä kantoja Euroopassa. Niin ikään haluamme, että vuoristo Karabahissa ponnistellaan entistä enemmän ratkaisun löytämiseksi. EUn pitäisi kuunnella enemmän Köszönöm szépen, képviselő úr. Kiitoksia. Ja seuraavaksi EFD-ryhmästä Imbrasas. Yksi minuutti. Kollegos. Vars... Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Tuleva Varsovan huippukokous tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden arvioida aikaansaantua edistystä – ja hienosääntää samalla strategisia suuntaviivoja kumppanuuden osalta. On oikein ja kohtuullista, että erityishuomio asetetaan ydinturvallisuudelle tuossa kokouksessa. Ensinnäkin täytyy tarkastella uusien ydinvoimaloiden turvallisuutta EUn lähialueilla. Venäjällä ja valko on aikeita rakentaa uusia ydinvoimaloita lähelle EUn ulkorajoja. Tämä voi merkittävällä tavalla heikentää ydinturvallisuutta ja ekologista turvallisuutta ei pelkästään EUn itäisissä jäsenvaltioissa, vaan koko EUn alueella. Meidän täytyy ryhtyä ponnisteluihin myöskin viisumi keskusteluiden eteenpäin viemiseksi Ukrainan ja Moldovan kanssa ja myöskin vapaakauppasopimusten osalta täytyy saada edistystä aikana samaa mieltä Brokin ja Svobodan kanssa kun he viittaavat tarpeeseen löytää ratkaisuja Timoshenkon ongelmaan Itäinen kumppanuus on erityisen tärkeä asia myöskin Liettuan kannalta. Se on yksi minun maani prioriteetteja Liettuan puheenjohtajakaudella. Me tulemme tekemään kaikkemme vahvistaaksemme lähetymistä itäisen kumppanuuden maiden ja Euroopan unionin välillä. Tulevaisuudessa toivottavasti voidaan järjestää Liettuan puheenjohtajakaudella vielä Liettuassa kokous. Bon. Möltser. Kiitoksia. Seuraavaksi Möltser. Yksi minuutti sitoutumattomista. Puhemies, nämä kuusi ensinnistä Neuvostoliiton valtiota ja tarkoitus tukea niitä taloudellisesti poliittisesti, mutta Venäjä ei tähän suhtaudu kovin suopeasti. Itäinen kumppanuus ovat mahdollisia, ja nämä maat ovat mahdollisia tulevia EU-jäsenvaltioita. Ja kun ajatellaan Ukrainan vapaakauppasopimusta, se liippuu siitä, saako Julisenko Timoshenko jonkinlaisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. EUn kannalta ei riitä, että puhutaan demokratiasta, vapaudesta, ihmisoikeuksista. Tämän osoittaa myöskin Turkki. Ja se on nähty myöskin Lukashenkon eli Euroopan viimeisen diktaattorin osalta. Aina kuin halutaan vapauttaa poliittisia vankeja, ne liittyvät useimmiten rahoituskysymyksiin. Demokraattiset uudistukset kuitenkin, jotka ovat ehtona läntiselle rahoitukselle, Lukashenko on ne torjunut jatkuvasti ja tämähän on meille tärkeä kohta. Kiitoksia. Ja sitten muut puhujat. Ensimmäisen puheenvuoron saa Högmark, puolitoista minuuttia. Mr. Speaker, the summit meeting in Washington. Puhemies, Varsovan huippukokouksen täytyy voimakkaasti tukea itäisen kumppanuuden prioriteettien toteutumista. Siinä on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa noiden yhteisöjen tai yhteiskuntien kehittymiseen. kaikissa noissa maissa tasapainotellaan kahden suuntauksen välillä. Yhtäällä on, ovat autoritaariset rakenteet ja toisaalla demokratia ja avoin yhteiskunta. Tätä tasapainottelua tapahtuu tälläkin hetkellä. Mikäli tänä päivänä menetämme nyt tilaisuuden toimia tulevaisuudessa, toimet ovat vielä vaikeampia. On tärkeää huomioida, että kyse on Euroopasta. Kyse on myöskin demokratiasta ja oikeusvaltion periaatteesta. Ukraina on tästä esimerkki. Se, mitä tapahtuu nyt Julia Timoshenkon osalta, on yksi esimerkki. Joko tässä nyt vesitetään oikeusvaltion periaatetta, tai sitten vahvasti halutaan tukea ihmisoikeuksia ja avointa yhteiskuntaa. Uskoakseni on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni käyttää kaikki mahdolliset välineet hyväkseen. Me olemme maan suurin talousalue Meillä on mahdollisuus käyttää assosiointisopimuksia, stipendejä, viisumimenettelyitä ja muita hyväksemme. Samanaikaisesti täytyy lähettää voimakkaita viestejä ja todeta, että yhteistyöllä on tiettyjä ehtoja. Mikäli on laajempaa yhteistyötä, täytyy toteuttaa ehdottaa. Huippukokouksessa täytyykin keskittyä konkreettisiin toimiin, jotka tekevät kummastakin toimintalinjasta uskottavan ja kannattavan. Kiitoksia. Seuraavaksi Sivic, puolitoista minuuttia. Pani przewodniczący, pani komisarz. E, Kiitos puhemies. Komission jäsen. Itäinen kumppanuus on edennyt liehuvin lipuin. Nyt on tarkasteltu, mitä on saavutettu Haluan kiittää korkea edustajaa e- äärimmäisen hyvästä viestinnästä. Itäisen kumppanuuden on perustuttava sellaiselle toimintatavalle, joka voi kattaa hyvin erilaisia maita, esimerkkinä Azerbaidžan ja Moldova. Me haluamme voimakasta, vakaata demokratiaa, joka pohjautuu ihmisoikeuksille. Me haluamme, että nämä periaatteet iskostuvat myös ihmisten mieliin. Varsava ja Tukholma ovat ne pääkaupungit, jotka ovat edistäneet ajatusta kaikesta tästä. Meille tietysti ajatus on äärimmäisen tärkeä, niin kuin hyvin voitte ymmärtää. Me tiedämme, mitä vaikutuksia huonosti toimivalla oikeusjärjestelmällä on. Strategia täytyy yhdistää taktiseen toimintaan. Viisumin helpottamisjärjestelmä on tärkeää. On tärkeää tuoda nämä ihmiset lähemmäksi meitä niin, että he voivat vapaammin matkustaa myös Euroopassa. Tämä on hyvin tärkeä motivaattori myös näissä maissa. tartsák be az időt, kedves. Pyytäisimme, että noudatatte puheaikaanne, hyvät kollegat. Ja sitten seuraavaksi Jäätteenmäki, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Kansaisyhteiskunta ja pluralistinen poliittinen kulttuuri ovat tärkeitä jokaiselle kansallisvaltiolle. Siksi pidän hyvänä ajatusta yhteistyötä kansaisyhteiskunnasta. Siviiliyhteiskuntafasiliteetista välineestä, joka otettiin mukaan viime toukokuun tarkastusprosessissa esiin. Konsepti ei ole kuitenkaan täysin selvillä minulle, mistä on kyse. Siksi korkea edustaja Ashton, haluaisin esittää teille kysymyksen, kuinka tämä kansalaisyhteiskuntafasiliteetti tulee kehittymään – mikä sen rooli tulee olemaan? Mikä tämän välinen rooli on naapuruuspolitiikassa ja miten se suhtautuu paljon keskusteltuun ajatuksen eurooppalaisesta demokratiavälineestä, demokratiavälineestä Endowment for Democracy? Kiitoksia. Seuraavaksi Kaminski, yksi minuutti. E, pani wysoka komisarz, po pierwsze dziękuję. Kiitoksia, puhemies, korkea edustaja. Ensinnäkin kiittäisin teitä kovasti tästä tuesta Georgialle. Tänään ennen Varsovan kokousta haluaisin nyt täällä parlamentissa todeta, että Georgian alueellinen koskemattomuus on arvokysymys lännelle. Ukrainan kysymys on myöskin tärkeä osa tätä keskustelua, ja vaikka olenkin en millään tavalla tue tätä presidenttiä. Ei kuitenkaan olisi reilua verrata Ukrainan tilannetta Stalinin aikoihin. Se nyt ei ole oikea vertaus, erityisesti kun ajatellaan niitä, jotka ovat hiljaisia ja jotka eivät puhu mitään Venäjän ihmisoikeusrikkomuksista. Ja jos täällä ollaan kiinnostuneita ihmisoikeuskysymyksistä Ukrainassa, niin haluaisin, että nämä henkilöt ja heidän puolueensa olisivat yhtä kiinnostuneita ihmisoikeuksista, kun ajatellaan suhteita Venäjään. Siellähän puolueita on lakkautettu, puolueet eivät voi olla mukana Duuman vaaleissa. Ja Ukrainan parlamentti on lähes 50 prosenttisesti koostuu oppositiosta. Kiitoksia sitten Provera, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Itäinen kumppanuus on poliittisesti tärkeä EUlle, mutta tällä hetkellä esteitä on huomattavasti tällä tiellä. Vuoropuhelu valko kanssa on vaikeaa. Ukrainassa Timoshenkon tapaus osoittaa, kuinka suuria korruptioon ja ihmisoikeuksiin liittyvät ongelmat ovat. Osa Georgian ja Azerbaidsanin alueesta on miehitettyä, ja jännitteet Azerbaidsanin ja Armenian välillä ovat kasvamassa ja saattavat johtaa aseelliseen selkkaukseen. Haluamme uskoa itäisen kumppanuuden tulevaisuuteen, mutta meidän täytyy pyytää, että nämä kuusi kumppanimaata kantavat vastuunsa. Demokratian perusperiaatteiden noudattaminen ja alueellisten konfliktien ratkaiseminen. Viittaan tässä nyt vuoristokarabahiin ja Georgiaan. Eurooppa ei voi hyväksyä sitä, että rikotaan kansainvälistä oikeutta, joka takaa alueellisen koskemattomuuden. Ja Euroopan parlamenttihan oli tähän jo viitannut Etelä-Kaukasusta koskevassa päätöslauselmassaan. Ja ei tietenkään pidä unohtaa perusperiaatteita, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Stojanov, yksi minuutti. На първо Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää teidän huomionne kaukasuksen tilanteeseen. On erittäin tärkeää, että tuota aluetta käsitellään yhtenäisenä. Tällä hetkellä siellä on, ovat maat jakautuneet kahteen maaryhmään. Georgia ja Azerbaidžan, siellä juonittelut yhdessä Turkin kanssa – ja pyrkivät eristämään kolmannen maan, eli Armenian. Ja tämä ei käy päinsä. EU täytyy vastustaa tällaisia pyrkimyksiä, mikäli unionin ulkopuolelta käsin pyritään tällä tavalla tuhoamaan kaikki se, mihin itäinen kumppanuus pyrkii. Tällaista ei pidä sietää. Mitä tulee sitten Ukrainan ja Timoshenkon tapaukseen, uskon kyllä, että rouva Timoshenkolla on oikeus asianmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tämä on asetettu kyseenalaiseksi, koska hän on ollut pidätettynä aivan liian pitkään. Ukrainan kansalla on oikeus siihen, että sen oikeuksia ei loukata. Timoshenko on loukannut kyllä ukrainalaisten oikeuksia ja hänen täytyy olla tilillä teostaan. Se on aivan oikein. Kiitoksia. Seuraavaksi Saris Volski. I'm... Kun keskustellaan itäisestä kumppanuudesta, minä olen vähemmän optimistinen. Enkä voi olla optimistinen, yhtä optimistinen kuin edeltäjä puhuja. Rouva Ashton, herra Fyyle, kaikki tekstit ja dokumentit ja asiakirjat ja julistukset ovat sinänsä hyvä asia, mutta täytäntöönpanon suhteen on epäileväinen. Nyt on keskustelut, erittäin vaikeissa olosuhteissa. Dynamiikka EU:ssa on erittäin kielteistä talouskriisin vuoksi ja myöskin etelän tilanteen vuoksi. Esimerkiksi Euronesta ei ole onnistunut lähettämään selkeää viestiä huippukokoisesta negatiivista dynamiikkaa myöskin idässä, koska demokratiaongelma siellä on merkittävä. Mitä, mistä nyt on sitten kyse? Mistä nyt neuvotellaan? Antaako tämä tarpeeksi potkua EUn politiikkaan itäisessä Euroopassa? Me olemme ryhtyneet erinäisiin toimenpiteisiin etelässä ja olemme nähneet, mitä siellä on tapahtunut. Emme halua samaa kohtaloa idälle ja meidän täytyy miettiä, ettei vain samaa tapahdu Minskissä, Bakussa ja muissa kaupungeissa. Yksi kysymys vielä Ukrainasta, jota ei voida väistää. Arvoisat, äh, oletteko mitä sieltä, että Januski pelaa kaksinaamaista peliä? Hän pyrkii Eurooppaan, mutta samalla sitten äh, asettaa demokratian naurunalaiseksi Timosenkon tapauksessa. Hän kiristää meitä ja sitten myös, myös Venäjää samanaikaisesti. Ukraina on hyvä testi. Meidän pitäisi Puolan puheenjohtajuuskauden lopussa assosiaatiosopimus allekirjoittaa, mutta sitten kieltäytyy ratifioimasta sitä, mikäli Ukrainan tilanne jatkuu. Niin, Kiitos. Seuraavaksi herra Vigenin puolitoista minuuttia. President, uh, Madam High Representative. Kiitos uh, puhemies, uh, komissaari Fyylä, kollegat. Me emme mm, voi tätä huippukokouselta odottaa liikoja, mutta kuitenkin samaan aikaan muistettava on, että 2009 viimeksi aloitettiin tämä uusi aloite ja, ja sen jälkeen on saatu aikaan paljon. Kuitenkin olemme pystyneet muodostamaan sellaista politiikkaa, josta nyt ryhdytään saamaan tuloksia, joten en ole kovin pessimistinen tämän dynamiikan osalta, koska näen ominkin silmin, että, että yhä useammat <clears throat> ihmiset itäisistä kumppanimaistamme katsovat tulevaisuutta, jossa näkevät olevansa yhdessä meidän kanssamme samassa perheessä, enemmän avoimuutta heilläkin ja enemmän vastuunkantoa, vastuunottoa. Ja tähän meidän tulisikin heitä rohkaista. Toukokuussa annettu komission tiedonanto toi lisää potkua politiikan teko myös idän suuntaan. Ja tässä voimme sanoa, että voimme saada aikaan tuloksia, jos koordinoimme paremmin politiikkoja ja jos me tuemme toinen toistemme aloitteita eri tasolla, komissio, neuvosto, parlamentti, ja jäsenvaltiot eh, ja niiden omia aloitteita. Ja nyt tarvitaan eh, eh, yhtä lailla huomiota sekä itään että etelään. Se on tärkeä viesti meidän kumppaneille. Me tarvitsemme yhteisen tavoitteen viisumi vapaan matkailun osalta se on tärkeää kansalaisille ja meidän pitää avata ohjelmia erityisesti koulutuksen ja tieteen alalta. Assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa voisi olla hyvä esimerkki muillekin. Ja täytyy sanoa, että rikoslaki on edelleen peräisin stalinistikaudelta ja se osoittaa, kuinka paljon vielä use- uudistuksia tarvitaan. Ja Timoshenko koitti maataan uudistaa, kun hänellä siihen oli tarjottu mahdollisuus. Kiitos. Kiitos. Pyydän kaikkia pitäytymään Ja Sitten sininen kortti. Does, does Mr. Agree? You agree? Do you agree sure. with the, the blue? Okay. Hyväksytäänkö täällä sininen kortti? Ja mam jedno pytanie do pana przewodniczącego Wigenina w kontekście i pańskiej wypowiedzi. Niin, Kiitos. Ja jos ajatellaan herra Sarius Volskin lausuman valossa, mitä mieltä olette tästä tarjouksesta? Onko tämä tarpeeksi houkutteleva itäisten kumppaneidemme silmissä? Mitä mieltä olette? Oletteko sitä mieltä, että tämä pitäisi vielä saada enemmän näkyvyyttä? Kiitos tästä kysymyksestä. Lyhyessä ajassa eh, en ehtinyt sanoa Euronestista mitään. Tietenkään emme pysty saavuttamaan mm, eh, kaikkia tavoitteita, koska pienistä asioista ollaan vielä erimielisiä pienistä asioista, koska ne pienet ovat vain pieni osa tästä koko laajaa Euronest-kokonaisuutta. Eh, ja me otamme tämän huomioon jatkokokouksissa, mutta olen kokenut, että kaikki viisi maata ovat kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä Euronestin puitteissa. Se on eläväinen rakenne ja, ja ovat tyytyväisiä tästä ja, ja se aio, he aikovat myös jatkossa ponnistella ja, ja, ja sitoa paljon resursseja. Kun Azerbaidžanissa keskustelin tästä Euronestin ensimmäisen täysistunnon jälkeen, niin sain tällaista palautetta, joten sitä tulee tukea. Uh, Arvoisa edustaja, aika, aikana on jo käytetty. Ja par, tämä par, parlamentaarinen yleiskokous. Ja, san... Dziękuję bardzo, panie przewodniczący partnerstwo wschodnie to jeden z priorytetów prezydencji. Hyvät naiset ja herrat, itäinen kumppanuus kuuluu Puolan puheenjohtajuuskauden prioriteetteihin. W dokumencie końcowym szczytu tässä lopullisessa asiakirjassa tai <clears throat> huippukokouksen loppulausumassa pitäisi käyttää konkreettisia sanamuotoja ja tuoda konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi viisumivapaasta matkustuksesta ja viisumijärjestelyjen helpottamisesta. Pitäisi konkreettisesti sitoutua näihin toimiin ja meidän tulee ihan vakavasti nyt suhtautua tähän asiaan ja miettiä, voitaisiinko lisärahoitusta myöntää itäisille alueille. Esimerkiksi Puolan Jublinin alue voisi hyötyä näistä hankkeista. Naapuruuspolitiikassa on samantyyppisiä elementtejä äh, idässä ja etelässä. Ja Ukrainan poliittiset ongelmat eivät saa jättää varjoonsa koko itäistä kumppanuutta. Se ei saa haudata sitä alleen. Ja me emme halua, että arabikevät mahdollisesti toistuu sitten Itä-Euroopassa tai Euroopan itäpuolella vain sen takia, että rahaa puuttuu ja kumppanuutta ei voida kehittää. Kiitokset ja seuraavaksi herra Unguriano. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Varsovan huippukokouksessa tulee esille uusia odotuksia itäisille kumppaneillemme. Näin on hyvä, mutta riittääkö se? Vaanko tämä vain rituaalia, joka ei sovi tähän poliittisen realiteettiin, jota nyt kehitetään itärajoilla? Kun Timochenkoa samaan aikaan syytetään oikeudessa, Putin ja Medvedev vaihtelevat paikkoja, kuten leikeissä. Ja mikä on demokraattinen vaihtoehto heille? Tämä putinistinen tauti, joka saastuttaa koko aluetta, sille ei ole vaihtoehtoja. Tämä meidän viestimme ei ole vakuuttava. Viisumivapaus ja muut kysymykset etenevät liian hitaasti. Etelässä tapahtumat ovat turhauttaneet kumppaneitamme ja, heistä tuntuu, että he jäävät sivuraiteille. Nabucco-projekti ei edelleenkään ole niin näkyvä kuin mitä sen piti olla. Ja unionin sovittelun kapasiteettia ei pystytä käyttämään näihin jäätyneisiin konflikteihin ja ne ovat kohta valmiita räjähtämään. Hyvä puhemies, mitään uutta itärintamalta ei ole kuulunut Sieltä puuttuu poliittista tahtoa ja se, tämä ei rohkaise kumppaneitamme demokraattiseen uudistuksiin. Ja strategia, ja energiakriisi tulevat vaikuttamaan myös tähän talouskriisiin, joka nyt on jo päällä. Tämä itäinen ulottuvuus on meidän kehitettävissä. Muuten... Uh, I am sorry. We have to continue. Olen pahoillani. Meidän täytyy nyt jatkaa. Rova Flashikova seuraavaksi. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät komissaarit, hyvät kollegat. On täysin selvää, että tällä hetkellä keskitymme ennen kaikkea Euroopan eteläpuolisiin alueisiin, mutta emme saisi unohtaa kumppaneitamme Euroopan itäpuolella sen jälkeen, kun EU laajeni vuonna 2004, Euroopan itäraja siirtyi idemmäksi ja minä uskoisin, että vastavuoroisella yhteistyöllä saamme hy- hyvää aikaiseksi molemmilla puolilla. Varsovan kokousta ei pitäisi sivuuttaa, vaikka tässä paljon muutakin tärkeää on. Vuosi 2011 on avainvuosi kumppanuuden kannalta. Ja yksi kaikista keskeisimmistä alueista on juuri rahoitus. Vaikka vuosien 2008-2013 välillä rahoitusresurssit ovat noin, korottuvat noin 75 prosenttia, niin silti rahoitus näyttää epäselvältä. Tämä on suuri haaste Puolalle ja diplomaattisesta näkökulmasta on syytä selventää Venäjä, suhdetta Venäjään. Ja e, me emme saa e, antaa sen sallia, että itäistä kumppanuutta käytettäisiin välineenä Venäjää vastaan. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa, että hieman hitaammin, olkaa hyvä. Niin, eli tosiaan ei, tässä ei pidä nyt jättää hyvää tilaisuutta käyttämättä. Vuosi 2013 on myös keskeinen aika ja meidän tulee rakentaa tästä pitkäaikaista kumppanuutta, johon kaikki EU-maat voivat osallistua. Kiitos. Seuraava puhuja, herra Migalski, minuutti. Pani wysoka przedstawiciel, panie komisarzu, panie ministrze. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, muistan vielä 90-luvulla, kun Puolan piti liittyä, tai Puola halusi liittyä NATOon ja EU-hun, ja tämä pelkkä odotus auttoi meitä säilyttämään demokraattiset edellytyksemme. Ja täällä halutaan kansanpuolueessakin tiettyjä, tiettyjä, tiettyjä demokraattisia edellytyksiä täytettäväksi. Meidän pitää tehdä oikeu- ihmisoikeuksienkin suhteen täällä alalla, tällä, tässä maassa jotain. Ja me haluamme tämän huippukokouksen yhteyteen juhlan, jotta saamme selkeästi tätä viestiä kansalaisille vietyä eteenpäin. Tässä äh, geopoliittinen tilanne ja, ja ihmisoikeuksien tilanne ovat sellaisia, joissa me voimme varmasti tukea heitä ja toivon, että Varsovasta, tuli, Varsovasta tulee selkeä viesti integraatiolle. Galler. Kiitos. Seuraavaksi herra Galler, puolitoista minuuttia. Die östliche Partnerschaft ist wichtig. Arvoisat kuulijat, itäinen kumppanuus on tärkeä sekä meille että itäisille kumppaneille. Ja on tärkeää, että oikeusvaltion periaatteita kehitetään ja demokratiaa, näin ne voivat lähentyä EUta. Ja more for more on hyvä pyrkimys, älkäämme antako sen mennä less for less. Ja jos ajatellaan näitä Puolan, Puolan äh, tilannetta ja sitten mitä, mitä viime viikolla Jaltalla lausuttiin, niin tässä nyt ei ole viety asiaa eteenpäin ja poliittinen prosessi Lutsenkoa ja Timoshenkoa ja muita vastaan on kesken. Janukovitsin äh, pitää hyväksyä oikeusvaltion periaatteet ja demokratia, ne ovat ennakkoedellytyksiä, muuten, muuten tässä saatetaan joutua takaisin diktatuuriin. Tässä nämä toimivat juuri näin, koska he toivovat yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta. Olen samaa mieltä kollegan Kaminski kanssa siinä, että hän kritisoi Venäjän ihmisoikeustilannetta. Hän mainitsi vaalit ja on selvää, että meidän ei pidä lähettää mitään vaalitarkkailijoita, koska jo nyt on selvää, että Venäjän vaalit eivät ole demokraattiset. Ja kritiikki, jota Ukrainaan kohdistamme, niin sitä täytyy kohdistaa samalla mitalla myös Venäjään, koska tilanne on se, mikä on. Haluatteko vastata tähän? Olkaa hyvä, Dziękuję bardzo. Ja się przyznam szczerze, że nie zrozumiałem ostatniego... E, e, niin, täytyy sanoa, että en oikein ymmärtänyt, mitä tähän loppuun sanoitte. Te ette siis halua, että me lähetämme tarkkailija valtuuskunnan niihin maihin, joissa on epäilyä siitä, että vaaleja, vaaleja peukaloidaan. Minä en tällaista väitettä ymmärrä. Nämä tarkkailijathan antavat tietoa mahdollisista väärinkäytöksistä ja senpä takia myös Venäjälle pitäisi lähettää vaalitarkkailijoita, jos epäillään, että siellä vaaleja äh, peukaloidaan. Herra, niin, tässä olin Tunisiassa vastikään vaalitarkkailijana ja toteaisin, että meidän kannattaa lähettää vaalitarkkailijoita vain sinne, missä ylipäätään on, on olemassa toivoa, että vaaliprosessi voisi ylipäätään johtaa demokraattiseen lopputulokseen. Ja valitettavasti pelkään pahoin, että Venäjällä viimeaikaisten uutisten nojalla voidaan jo todeta, että vaaliprosessi ei alun perinkään ole demokraattinen. Kaikki puolueet, jotka haluaisivat osallistua, eivät saa tätä mahdollisuutta. Media ei ole vapaa ja niin edelleen. Me emme voi ylipäätään lähteä siitä, että Duuman vaalit Venäjällä olisivat ylipäätään lähtökohtaisestikaan demokraattisia. Säästäkäämme rahaa, ei sinne pitäisi lähteä ollenkaan. Kiitokset. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Paskulle. Olkaa hyvä. Eastern Partnership has been our response to the interrupt. Mm, itäinen kumppanuus on lähes eh, jo eh, tapahtunut samaan aikaan kuin kaasun toimitusten lopettaminen ja muutin me toivomme, että nämä maat tulevat lähemmäs, e-, pääsevät lähemmäs EUta ja niiden odotukset täyttävät eh, entiset neuvosto tukikohdat ollaan, ovat mutkistaneet tilanteita. Ja tämän henkiset, hetkiset tilanteet ovat myös johtoa Pohjois-Afrikan tapahtumista. Venäjäkin voi hy- hy- käyttää hyväksi tätä tilannetta. Ja tämmöiset assosiaatiosopimukset toivottavasti saatetaan päätökseen mitään viime hetken muutoksia ei meidän puoleltamme saa niihin enää tehdä. Kiitos. Ja kiitos myöskin siitä, että pysytte puheajoissa. Seuraavaksi herra Wieland, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Itäisen kumppanuuden huippukokous on Puolalle suurin tapahtuma ulkopolitiikan alalla tässä puheenjohtajuuskaudella huippukokouksen loppujulistuksesta voi tulla hyvä asiakirja, joka todistaa EUn ja itäisten kumppaneiden välistä yhteistyötä. EUssa on kova talouskriisi päällä, se on heikentänyt itäistä kumppanuutta ja, ja vähentänyt sen painoarvoa. Me kuitenkin suunnittelemme tulevia laajentumisia itäsuuntaan ja siksi meidän täytyy rakentaa vankka perusta Euroopan itäpuolelle. Jo ennen vuoden vaihdetta saatetaan allekirjoittaa Ukrainan kanssa assosiaatiosopimus ja meillähän on myös mahdollisuus vapaakauppa-alueesta. Tämä auttaisi EUta talouspyrkimyksissään. Ja Georgian ja Moldovan kanssa yhteistyöpyrkimykset ovat myös hyvällä mallilla. Ja ensi vuoden kongressi, jonka Ukraina ja Puola järjestävät yhdessä, on tärkeä virstanpylväs. Meidän täytyy tukea vapautta valko ja meidän täytyy tarkata, tarkalla silmällä seurata prosessia valko ja seurata sitä. Kiitos. Rova Ibrisakic, puolitoista minuuttia. Kiitos, arvoisa puhemies. On totta, että EUn itäpuolella olevat maat ovat risteyskohdassa äh, vapauden ja demokratian ja toisaalta taantumisen välillä. Tässä tarvitaan vapautta ja demokratiaa, ne ovat arvokkaita asioita, mutta jos me emme pysty takaamaan rauhaa ja vakautta, me emme voi aloittaa mitään muitakaan pyrkimyksiä. Monet kollegat ovat maininneet tässä Nagon Karban ja kaikki nämä jännitteet ovat meille tuttuja. Ne eivät onneksi ole johtaneet mihinkään pahempaan toistaiseksi ja tämä on osoitus myös siitä, että kun me teemme työtä täällä yhdessä, myös Terova, Ashton, herra Fyyle, me voimme kontrolloida tilannetta. Se, että tällä hetkellä tilanne on vähän rauhallisempi, ei johda siihen, että me voisimme ottaa nyt ihan rauhallisesti. Ensiksi sanoisin, että Rova Ashton voisi ehkä vähän useammin kertoa meille, mitä itäisen kumppanuuden suhteen tehdään tai juuri näiden jäätyneiden konfliktien suhteen tehdään. Ja toiseksi viestini on, että kaikkia jäätyneitä konflikteja alueella pitäisi kohdella samalla tavoin. Näitä on muuallakin kuin Vuoristo-Karabahissa, Abhaasiassa ja monissa muissa kohdissa. Eli EUlla pitää olla yhteinen lähestymistapa kaikkiin jäädytettyihin konflikteihin. Ne pitää tarkastella yhtenä kokonaisuutena ja täytyy täytyy tätä yhtenäistä lähestymistapaa noudattaa sekä terminologiassa että itse toiminnassa. Kiitos. Minuutti, Kiitos itäinen kumppanuus tarjoaa paljon hedelmällisen yhteistyön mahdollisuuksia, mutta sen suurin lisäarvo on kuitenkin tässä monenvälisessä ulottuvuudessa. Ja sen takia on hyvin tärkeää säilyttää tasapaino suhteessa kaikkiin itäisiin kumppaneihin, ei yksittäisiin maihin, vaan kehitetään tämän naapuruus, naapuruston potentiaalia. Ja erityisesti ö, ö, energia- ja kuljetuskäytävien kehittäminen on hyvin tärkeää paitsi energiaturvallisuuden takia, takia niin myös näiden partnereiden integroimiseksi EUn kanssa. Tässä yhteydessä ei, ei voida konfliktien yhteydessä toimia raja-alueilla. Sen takia tarvitaan rauhaa ja vakautta ja, ja näihin konflikteihin pitää löytyä ratkaisu, ei pelkästään Valko-Venäjällä, Transnistria ja Nagorno-Karabahin Karavasin konflikteihin yhtä lailla. Ja EUn Venäjän välinen vuoropuhelu tulee olemaan hyvin tärkeä. EUn sitoumusta tarvitaan myös konfliktien jälkeiseen hoitoon ja vakauttamiseen. Tällä tavalla voidaan kehittää EUn roolia itäisten kumppaneiden parissa. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Kovalille. Minuutti ja nie podzielam stanowiska, że wszystko w sprawie... Kiitos arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä en ole sitä mieltä, että meidän olisimme tehneet jo kaikkemme itäisen kumppanuuden eteen. Minulla on se vaikutelma, että EU pitää itäistä kumppanuutta vähän vähempiarvoisena, mutta kyllä minä tietysti arvostan näitä pyrkimyksiä. Ne tässä Varsovassa nyt järjestetään huippukokous ja olen varma, että siitä tulee menestys. Tämä on nyt hyvä mahdollisuus. Tiedämme Varsovassa, mitä tämä tarkoittaa. Meidän täytyy nyt itäistä kumppanuutta viedä eteenpäin ja miettiä, mikä sen tulevaisuus on. Sen pitää olla mahdollisuus nuorille, kun nuoret opiskelevat ja minkä kuvan annamme lapsille ja nuorille näissä maissa? Pystyvätkö nämä jatkossa opiskelemaan esimerkiksi Euroopassa? Meillä pitäisi olla yliopisto itäiselle kumppanuudelle. Me tarvitsemme uutta rahoitusta itäiselle kumppanuudelle. Meidän täytyy pitkän tähtäimen ajattelutapaa noudattaa, ettei käy niin kuin Pohjois-Afrikassa. Kiitos. Seuraava puhuja, herra Kryppä. To bardzo optymistyczne, co powiedziała pani, puhemies. E, kuten korkea edustaja sanoi e, tai puhui optimistisesti ja, ja, ja itäisen kumppanuuden e, menestyksestä ja onnistumisesta. No minä onnittelen komissari Fyyliä ja, ja, ja komissiota yleisemminkin tällaisesta optimismista. Minä en haluaisi että täällä puhuttaisiin samalla sävyllä kuin Euronestin viimeisessä kokouksessa. Tämä parlamentaarinen yleiskokous oli hyvin vaikea saada koolle ja senpä ja, ja toivon, että Varsovan kokous onnistuu kaikista vaikeuksista huolimatta. Itäisen kumppanuuden rahoituksesta toivon, että valtionpäämiehet tekevät kaikkinsa auttaakseen oppositiota ja, ja että opposition edustajat erityisesti Rova Timoshenko saadaan vapautettua. Ja Moldovan ja valko sopimuksia pitää nyt työstää äh, tiiviisti eteenpäin. Ja, ja toivon, että voimme auttaa valko tilanteessa. Äh, ja näiden kumppanuuden rinnalla voimme ottaa mukaan eri asioita, kuten viisumivapauden. Meillähän ei ole mitään viisumipakkoa Venäjän suuntaan, mutta näiden alueiden välillä on kuitenkin Schengenin raja. Moldova, ja, ja, ja muut tässä samassa infrastruktuurin kehittäminen on hyvin tärkeää äh, siviiliyhteiskunnan kehittämiseksi. Kiitos. Seuraava puhuja, Rouva Janaku, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Varsava huippukokous on mahdollisuus. Sen kautta meillä on mahdollisuus tuoda esiin naapuruuteen liittyvä viesti ja painottaa keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät Euroopan ja itäisen Euroopan välisiin suhteisiin. Euroopan komission laatima teksti äh, tarjoaa meille äh, vastauksia ja suunta on oikea. Kuitenkin joitakin alueita pitäisi täsmentää vielä enemmän, enemmän ja toimia tehokkaammin naapuruspolitiikan suhteen. Esimerkiksi ihmisoikeuskysymys ja ihmisoikeuksiin sitoutuminen on välttämätöntä. Tämän tyyppistä toimintaa pitäisi painottaa. Myöskin yksittäisten maiden rahoituskysymykset olisi syytä ottaa entistä enemmän esille. Kansalaisyhteiskuntakysymykset, kansalaisten mukaan saaminen, demokratiaprosessi, nämä kaikki ovat äärimmäisen hyviä asioita ja toivonkin, ettei asian toteuttamisen suhteen aikailla jos varoja on, ne on myöskin käytettävä. Välillä on käynyt niin, että osa varoista on jäänyt käyttämättä. On selvää, että Euroopan komissio pitää merkittävänä naapuruussuhdetta Itä-Euroopan suuntaan, koska varoja on asetettu käyttöön. Odotan siis paljon varsinaan kokoukselta. Kukaan. Kiitokset. Seuraavana herra Kukan puolitoista minuuttia. Varsavski summit Kiitos, arvoisa puhemies. Varsovan huippukokous on epäilemättä yksi tärkeimmistä tapahtumista Puolan puheenjohtajuuskaudella. Uskon, että siitä tulee varsinainen virstan pylväs suhteissamme Euroopan itäpuolisiin maihin. Tässä tilanteessa EUn pitää olla vahva toimija maailmanlaajuisesti politiikassa ja on tärkeää, että me määrittelemme asemamme suhteessa strategisiin tärkeisiin kumppaneihimme. Meidän täytyy antaa vahva viesti siitä, että olemme valmiita toimimaan aktiivisesti Euroopan itäpuolisilla alueilla. Jotta itäisestä kumppanuudesta tulee menestys, siitä pitää tulla poliittinen luonteeltaan. Meidän tulee syventää suhteitamme Euroopan itäpuolisiin maihin, ryhtyä kunnianhimoisiin toimenpiteisiin, laatia yhteinen visio ja syventää yhteistyötä. Huippukokous on hyvä mahdollisuus syventää tätä yhteistyötä, laatia sille esityslista. Jos tätä ei tehdä, niin saattaa käydä niin, että maat, joista pitäisi tulla meidän kumppaneitamme, lähtevätkin aivan vastakkaisille linjoille ja saattaa olla, että ne jäävät jonnekin väliin, siis neuvostohistorian, neuvostomenneisyyden ja demokraattisen tulevaisuuden väliin. Ne voivat juuttua sinne. Sen takia meidän tulee lähteä aktiivisesti viemään asioita eteenpäin, vahvistaa demokraattisia instituutioita, kansalaisyhteiskuntaa, helpottaa viisumimenettelyä ja niin edelleen. Ja lopuksi meidän tulee myös kiinnittää huomiota turvallisuuspolitiikkaan ja kauppapolitiikkaan. Meidän täytyy nyt laajalla rinjamalla toimia, jotta annamme mahdollisuuden näille maille lähentyä meitä. Varsovan huippukokouksesta tulee varmasti menestys. Kiitos. Seuraavana edustaja Mikolasik. Komissaar, Kiitos puhemies ja komissaari, korkea edustaja. Tämä äh, tuleva huippukokous tulee antamaan mahdollisuuden el- elvyttää uudelleen suhteita itäisiin naapureihimme. Ja siellä kuitenkin tietysti omat tavoitteemme ja intressimme ovat selkeästi esillä. Kun laaditaan pitkän tähtäimen strategiaa ja sen tehostamista, niin voimme käyttää itäistä kumppanuutta vastavuoroisen hyvinvoinnin kehittämiseen jossa kaikki noudattavat velvoitteitaan. Tämä huippukokous ö, hahmottelee assosiaatiosopimusneuvotteluja ja vapaakauppasopimusta Ukrainan kanssa. EUn intressissä on demokratian kehittäminen naapurimaissamme. Meidän pitää tilannetta katsoa rehellisesti, kun naapuri, yksi itäinen naapurimaa kohtelee entistä pääministeriä, kuten se tekee, me emme saa ummistaa silmiämme. Ja tässä ei puhuta pelkästään taloudesta, vaan myös energiapolitiikasta, energian turvallisuudesta liittyneenä ympäristökysymyksiin. Täällä on paljon sellaisia kysymyksiä, joihin tarvitaan vielä lisäneuvotteluja, kuten vuoristokarapasin neuvottelut. Siihen ei ole haluttu koskea ja jännitys lisääntyy siellä. Mutta Armeeniastakin on tullut pyyntöjä ja, ja, ja sinne tarvitaan jotain poli- viisasta poliittista lähestymistapaa. Sinne on kirjos. Kiitos. Ja vielä viimeinen puhuja, edustaja Tökes. President, vice president. Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Itäisen kumppanuuden huippukokous pidetään Varsovassa parin päivän kuluttua. Ja Aivan. Kuten Unkarin kaudellakin, myös Puolan kaudella laajentuminen on tärkeä asia ja nämä ovat kumppaneina järjestäneet tulevan huippukokouksen. Haluan onnitella Puolaa siitä, että se on aktiivisesti vienyt eteenpäin itäistä kumppanuutta yhdessä Ruotsin kanssa. Olen Romaniasta ja siksi haluaisin korostaa tätä solidaarisuutta, mitä Unkari on osoittanut Kroatiaa kohtaan esimerkiksi. Ja nyt Puola on osoittanut samaa näkemystä suhteessa Ukrainaan ja minä uskon, että Eurooppa voidaan yhdistää. Se oli pitkään kahdessa blogissa, mutta uskon, että rautaesiripun molemmat puolet saadaan yhdeksi perheeksi tämän tyyppisillä aloitteilla solidaarisesti ja integraatioprosessissa. Me tiedämme, että se mitä tapahtuu rajojemme ulkopuolella vaikuttaa koko unioniin. Vahva naapuruuspolitiikka merkitsee myös vahvempaa unionia ja itäisessä kumppanuudessa täytyy viedä eteenpäin merkittäviä uudistuksia, jotta maat voivat lähentyä EUta. Me jatkuvasti vaadimme esimerkiksi ihmisoikeuksien vahvistamista valko ja Ukrainassa. Meidän täytyy pysyä yhtenäisinä vaatimuksissamme ja tulee huippukokouksessa antaa vahva poliittinen viesti siitä, että me haluamme olla näkyvässä roolissa alueella. Kiitos. Siirrymme nyt äh, puhujalistaa jälkeisiin äh, vapaisiin vuoroihin, catch the eye-menettelyyn. E, pyyntöjä on esitetty paljon. Emme voi kuitenkaan äh, kaikille antaa puheenvuoroa, koska aika on vain viisi minuuttia. Komisarzu, oczywiście jako Polak jestem dumny. Hyvä komissaari, hyvä korkea edustaja. Olen puolalaisena ylpeä siitä, että me saamme järjestää tämän huippukokouksen Varsovassa. Ei pelkästään Puola, vaan koko EU saa olla ylpeä siitä, koska tämä on askel hyvään oikeaan suuntaan. Nämä kuusi maata, jotka ovat mukana tässä ulottuvuudessa, odottavat tätä kokousta kovasti. Me tarjoamme poliittista vakautta, demokratiaa ja turvallisuutta. Me puhumme talouskehityksestä ja olisi hyvä veto, jos assosiaatiosopimukset saataisiin Ukrainan kanssa päätökseen tämän vuoden kuluessa. Se olisi myös selkeä viesti meiltä jos vapaa kauppasopimus Georgian ja Moldovan kanssa saataisiin aikaiseksi. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Smolkova. Arvoisa puhemies, itäisen kumppanuuden politiikka on hyvää politiikkaa, joka johtaa molemminpuolisiin hyötyihin kuudessa itäisessä kumppanuusmaassamme ja EU:ssa. Tämä on pitkän tähtäimen politiikkaa. Tuloksia ei saavuteta heti, vaan vasta pari vuoden kuluttua. EU tarjoaa tällä politiikalla auttavan käden näille maille niiden pyrkimyksissä kohti demokratiaa ja elintason parantamista. Tänä aamuna keskustelimme uudesta kauppapolitiikasta Euroopan unionille. Itäinen kumppanuus ja vapaakauppasopimus tällä alueella olisi hyvä askel. Se, että luotaisiin yksi iso yhtenäinen sisämarkkina, edistäisi tavaroiden, palveluiden, pääomien ja ihmisten vapaata liikkuvuutta entisestään. Taloudellinen yhteistyö vaatii myös viisumijärjestelmän helpottamista. Tämä edesauttaisi matkailua ja lisäisi vakautta ja turvallisuutta Itä-Euroopassa. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Busoi. Thank you very much. Parteneriatul estic reprezintă o oportunitate deosebită pentru țările din vecin. Mm, kiitos. Itäinen kumppanuus on hyvä moottori myös taloudelliselle vakaudelle ja, ja, ja kansalaisten hyvinvoinnille. Senpä takia vuoden 2009 aloite sitä pitää vielä vahvistaa ja kehittää. Puolan puheenjohtaja varmasti ottaa esille tämän viisumikysymyksen ja, ja samanaikaisesti myös loppupäätelmät, joissa otetaan täytäntöönpano näissä maissa, tulevat selkeäksi jatkossa. Toimen toimenpiteiden pitää hyödyttää nimenomaan näiden maiden kansalaisia ja kehittää demokratia näissä valtioissa. Tähän tarvitaan taloudellisia resursseja ja toivon, että 2020 strategiassa tälle varataan lisää budjetissa. Slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán... Olkaa hyvä, herra Vaska. Kiitos. Itäisen kumppanuuden huippukokous Varsovassa on hyvä mahdollisuus ja sen mahdollisuus vahvistaa yhteistyötä EUn ja entisen Neuvostoliiton maiden kanssa. Ja Varsovan huippukokous on hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea voidaan demokratialla saavuttaa. Puolahan on itse tästä hyvä esimerkki, sekin oli ennen rautaisiripun väärällä puolella. Ukrainassa ja valko on vähän oman tyyppinen demokratiansa, heillä, niillä on ongelmia, mutta meidän täytyy pitää huolta näiden maiden kansalaisista. Heidän tulee saada vahva viesti Varsovasta, että he ovat EUn kumppaneita ja he ovat kohti demokratiaa ja vapautta matkalla yhdessä EUn kanssa. Ja meidän tulee tehdä yhteistyötä nuorten ihmisten kanssa ja kansalaisten kanssa erityisesti. No. Kiitokset. Seuraavaksi eh, edustaja Morna. Parlament... Kiitos. Tämä on musiikkia korvilleni. Puhumme stalinistisista eh, menetelmistä ja on esitetty aika tiukkaa kritiikkiä tämän tyyppistä toiminta, toimintaa kohtaan. Kuitenkin kyse on Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta. Unkarissa pidätettiin henkilö, joka on ollut jo pitkään kotiarestissa ja nyt vetoankin siihen, että Jed Budahasi, joka on niin ikään opposition edustaja ja on ollut kolme vuotta kotiarestissa, että hänen tapauksensa otettaisiin käsittelyyn, koska tähän mennessä sitä on käsitelty pelkästään suljetuin ovin. Eli vaikuttaa siltä, että me edelleenkään ole päässeet eh, eroon stalinismin ajoista. Kritiikki on kohdistettu Ukrainaa kohtaan haluan, että ihmisoikeuksiin puututaan ei pelkästään siellä, vaan myöskin meillä. Kiitos herra Koslowski seuraavana. Mimo sceptycyzmu niektórych państw członkowskich wynika... Mm, kiitos. Jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat skeptisesti valko järjestelmään ja sen väleihin Ukrainaan. Uskon kuitenkin, että Puola voi johdonmukaisesti toimimalla näiden itäisten naapurusvaltioiden kanssa eh, tiivistää yhteistyötä. Varsovan huippukokous ja kansalaisyhteiskunnan rooli dynami, dynamismin lisäämisessä EUn eh, e ja näiden maiden välisissä suhteissa eh, on erinomaisen hyvä, hyvin ajoitettu integraatio voi myös esimerkiksi vaikuttaa alueiden komitean kautta, joka helpottaisi tätä itäistä kumppanuutta paljon edelleen. Kiitokset. Nyt pyydänkin Euroopan unionin ulkoasiasta vastaavaa korkeaa edustajaa vastaamaan. Olkaa hyvä, puheenvuoro on teillä. Kiitos arvoisa puhemies ja onneksi olkoon vaalituloksesta. Arvoisat Euroopan parlamentin edustajat, tämä on keskustelu tuonut esille paljon vaikeita kysymyksiä. Nostan esille kysymyksen, jonka herra Brok toi, toi esille. Ähm, ja se on syy siihen, miksi istun täällä enkä siellä puolella. Voin hyvin ostaa, tuoda penkin tuohon väliin, jos teille sopii. No, kaikista tärkein kysymys, joka tässä keskustelussa on tullut esille, on se, että onko meillä poliittista tahtoa. Poliittista tahtoa, jolla todella valjastettaisiin energiaa ja ponnistuksia itäiseen kumppanuuteen samalla tavoin kuin olemme käyttäneet muissa naapuruuspolitiikoissa. Arvoisat edustajat, minä olen tässäkin keskustelussa todennut ja myös Stephen on keskustellut näistä asioista monissa muissa yhteyksissä. Minusta vastaus tähän kysymykseen on selvä. Poliittista tahtoa on. Tämän viikon huippukokous Varsovassa on todellinen virstanpylväs ja haluan kiittää Puolan puheenjohtajavaltiota kaikista sen tekemistä ponnistuksista. Se on tehnyt valtavasti töitä huippukokouksen eteen. Olen sen huomannut konkreettisesti. Ja Puolan tekemän työn ansiosta varmasti te tulette näkemään, kuten Stefan ja minäkin, että Euroopan unioni on tuolla runsaslukuisesti paikalla ja varmasti huippukokouksesta tulee suuri menestys. En suinkaan väheksy haasteita, joita itäisessä kumppanuudessa on. Joka ikisessä maassa, näissä kuudessa maassa on suuria haasteita, joihin täytyy tarttua. Ja nämä haasteet ovat hyvin koskettavia ja, ja ne tulivat tässä keskustelussa esille hyvin huolestunein sävyin. Jäätyneet konfliktit, uusien konfliktien mahdollisuus, EUn arvojen ja periaatteiden kunnioittaminen ja meidän tulee odottaa näitä myös kumppaneiltamme. Meidän tulee miettiä, miten näitä asioita toteutetaan, niiden pitää toteutua avoimesti ja selkeästi. Ja sitten tämä Julia Timosenkon tilanne tuli myös hyvin voimakkaasti esille tässä keskustelussa. Ja tässä täytyy muistaa, että oikeutta on sovellettu sovellettu osittain mielivaltaisesti. Ja minusta asiantuntijalausunnot täytyy ottaa hyvin vakavasti. Ja minä olen ottanut tämän asian esille myös Steffen. Ja se, mikä tässä on nyt tärkeää, on se, että kun me tai kun tällaisiin oikeudellisiin prosesseihin ryhdytään, niin me haluamme, että nämä prosessit toteutetaan siten kuin Euroopassa on tapana. Minä olen toiminut oikeusministerinä ja tiedän, miten tärkeää on, että oikeudenmukainen oikeusprosessi tarjotaan kaikille. Ja meidän täytyy pitää kiinni oikeudenmukaisen oikeusprosessin periaatteista koko ajan. Ja sitten tässä tuli muita kysymyksiä esille, vapaakauppasopimus, assosiaatiosopimukset. Nämä ovat hyviä aloitteita, koska assosiaatiosopimus varmasti auttaa viemään eteenpäin näitä meille tärkeitä asioita, esimerkiksi juuri Ukrainan kanssa. Kaikki sopimukset pitää kuitenkin ratifioida kansallisissa ja Euroopan parlamentissa, ja sen takia täytyy pitää huolta siitä, että sopimukset sellaisia ovat, että ne myös ratifioidaan. Ja se, että kansalaisyhteiskunta Kunta ja kansalaiset otetaan mukaan tähän toimintaan ja rahoituksen ongelmat. Me olemme jo 21 miljoonaa euroa tähän antaneet ja me aiomme tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja myös kansalaismielipide on meille hyvin tärkeä elementti. Ja tärkeää tässä prosessissa on, että ei tehdä päällekkäistä työtä, vaan tarkastellaan asioita, joita on jo nostettu esille itäisessä ja eteläisessä kumppanuudessa ja katsotaan, miten me voisimme mahdollisimman hyvin tukea demokratisoitumisprosessia, kuinka voisimme tukea nuorten ihmisten asemaa. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joissa teemme tiivistä yhteistyötä myös niidenkin kanssa, jotka eivät vielä täytä kaikkia kriteereitä, mutta ovat matkalla sinne. Ja jos katsotaan vielä huippukokousta, niin pohditaan hiukan, mitkä voisivat olla sen mahdollisia tuloksia. Ensiksi selkeä aikataulu sille, koska Ukraina-assosiaatiosopimus voitaisiin allekirjoittaa ja myös vapaakauppasopimus ja neuvottelujen käynnistyminen Georgian ja Moldovan kanssa. Ja liikkuvuus on tietysti tärkeä asia monille maille. Ja tärkeää on pohtia, miten me voisimme tukea vapaata liikkuvuutta tulevien kuukausien aikana. Ja yhteistyötä eri toimialojen kanssa täytyy tiivistää, erityisesti energia ja liikenne ovat tällaisia avaintoimialoja. Ja tietysti vuoropuhelua täytyy käydä hyvin laajalla rintamalla poliittisella tasolla, jotta me voisimme yhdessä itäisten kumppaneidemme kanssa rakentaa vahvemman yhteistyön ja olen varma, että tässä molemminpuolinen luottamus ja vastuullisuus ovat avainkysymyksiä. Jos tähän päästään, se antaisi uutta potkua työllemme yhdessä itäisten kumppaneidemme kanssa. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluaisin vielä kiittää Puolan puheenjohtajuuskautta ja myös Unkaria sen tekemästä erinomaisesta pohjatyöstä ja odotan innolla erittäin varmasti hedelmällistä huippukokousta Varsovassa. Kiitokset, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kollegat, meillä on kahden minuutin tauko ennen kuin siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan, nimittäin Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK ihmisoikeusneuvostossa. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας παρακαλέσω. Hyvät edustajat, pyydän kaikkia taas palaamaan omille paikoilleen. Istunto jatkuu. Esityslistan kohta on komission varapuheenjohtaja.